Ich muss Ihnen übrigens noch mitteilen, meine Damen und Herren, dass ich... Minun on kerrottava teille myös, että minulle on pyydetty pyyntö näiden ilmoitusten poistamiseksi, mutta tätä ei voida kuitenkaan työjärjestyksen nojalla hyväksyä. Kolmekymmentäyksi neljä äh, artiklan nimellä tai nojalla on välitetty pyyntöjä, jotka löytyvät meidän internetsivuiltamme ja jos ne saavat allekirjoitukset taakseen, ne otetaan käsiteltäväksi. Keskiviikkona allekirjoitetaan seitsemän.